keskeytyksen. Haluaisin pyytää kollegoja poistumaan hil- mahdollisimman hiljaisesti salista. Good morning. Mrs. McGuinness. Colleagues, we will now take explanations of vote. Kollegat nyt äänestysselityksiin ja puheenvuoron saa ensin edustaja McCarthy. En. Olkaa hyvä, edustaja McCarthy. Ennen kuin aloitatte. Please, colleagues, could I ask... Vetoan teihin kollegat, pyydän hiljaisuutta, jotta voimme antaa äänestysselitykset. Kollegat. Uh, Mr. Carthy, will you try and speak over that? Olkaa hyvä. Haluatteko puhua nyt vai ehkä odotella hetken? I'll try to be... Kiitoksia puhemies. Kyseessä oleva mietintö tarjoaa loistavan tilaisuuden suojella eurooppalaisia normeja ja maiden, maiden kuten Iranin GMO-statusta. Mietintö olisi voinut toimia kansalaisten etujen mukaisesti. Sen sijaan se on nyt ottanut pikemminkin huomioon bioteknologia-alan yritysten edut. Parlamentin ryhmät ja puolueet ovat kenties tässä liikaa suostunut neuvoston paineisiin ja vienet tätä asiaa vien nopeasti eteenpäin. Me ja Sinn Fein emme halua sellaista lainsäädäntöä, joka tarjoaa vaarallisia porsaan reikiä yksityisille yrityksille. Lynn Boylen varjoesittelijänä selkeästi määritteli sen kannan, joka suuremmalla osalla Irlannin ja koko Euroopan kansalaisia on. Me tarvitsemme absoluuttista selkeyttä siihen, että jäsenvaltiot voivat todellakin kansallisten ja paikallisen elintarviketuotannon ja maatalousalan nimissä ja etujen mukaisesti kieltää kiemoiden viljelyn. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Pospisu. Kiitos puheenvuorosta, puhemies. Minä pidän hyvänä tätä hyväksyttyä kompromissia, koska olen vakuuttunut siitä, että se on sellainen ratkaisu, joka ei tyydytä puolustajia eikä vastustajia GMOiden osalta, mutta se kuitenkin antaa mahdollisuuden jäsenvaltioille kieltää GMO-viljelyn omalla alueellaan. Tämä on mielestäni oikea kanta. Tämä, jos olisi keskitetty eurooppalainen kanta, jonka pohjalta olisi pakko viljellä tai kiellettäisiin viljely kaikkialta, niin tämä ei olisi oikein, tämä olisi suvereniteetin vastaista. Tsekin tasavalta, jota minä edustan, on ollut sillä kannalla, että ne yhteydet, joissa annetaan lupa tai ei anneta, ne pitäisi jättää se jäsenvaltiolle. Tämä on hyvä pohja. Please. Edustaja Bokovic, minuutti. E, podpiram danes prijet dogovor in sen ga z veseljem podprl, Puhemies, minä tuin hyväksyttyä päätöstä, sopimusta olen todella valmista tukemaan, koska se korjaa vääristyneen tilanteen, joka syntyi 2001. Minä olin maatalousministerinä silloin, minä osallistuin neuvotteluihin neuvostossa. Minä tiedän, kuinka armottomia jäsenvaltiot olivat, kun yritimme hyväksyä kompromisseja. Haluaisin vilpittömästi onnitella parlamenttia, koordinaattoreita ja kaikkia, jotka auttoivat sopimuksen aikaansaamisessa mukaan lukien valiokunnan puheenjohtaja. Me tiedämme, mitä mistä tässä on kyse. Jäsenvaltiot voivat päättää ilman, että joutuvat oikeuden eteen yritysten toimesta. Ne voivat estää tai rajoittaa GMO-lajikkeiden viljelyä. Tässä on tärkeää myös se, että kyseinen sopimus hyväksyttiin parlamentissa ennen kuin aloitamme neuvottelut USA kanssa. Uskon, tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä. Kiitoksia. One minute. Kiitoksia sitten herra Sahatrov. Pani Kiitoksia, puhemies. Pidän erittäin hyvänä aikansaatoa tulosta. Äänestin sen puolesta kahdesta eri syystä. Ensinnäkin on hyvä antaa jäsenvaltiolle mahdollisuus itse päättää omista asioistaan silloin, kun EU-lainsäädäntö ei ole tarpeellista. Ja juuri tällainen tapaus on nyt kyseessä. Tässä ei tarvita eurooppalaista lainsäädäntöä. Toiseksi, joissakin jäsenvaltioissa, miten tämä nyt sanoisin, on ilman tieteellistä näyttöä lietsottu suorastaan hysteriaa kiemoiden osalta. En millään tavalla halua vähätellä kenenkään mielipidettä, mikäli joku haluaa estää kiemoiden viljelyn, niin kieltäköön toki, mutta ei samalla kyllä pidä kuitenkaan pakottaa muita maita toimimaan samalla tavalla. Olen tyytyväinen nyt siihen, että tehty päätös äh, pääsee vetotilanteesta tai lukkiutumasta tilanteen eroon Euroopassa. If we are... Jos haluamme ravita kasvavaa väestöä ja taistella ilmastonmuutosta ja sairauksia vastaan, niin tarvitsemme kaiken tieteellisen tiedon viljelyalalta. Tämä GMO-pattitilanne on jatkunut aivan liian pitkään ja tästä syystä minä puollan tätä äänestystulosta, joka antaa päätöksen tekomahdollisuuden jäsenvaltioille. Se alue, mitä minä edustan, siellä on maailman parhaita viljelyasiantuntijoita. Cambridgeissa on äh, uudenlaisia äh, perunoita ja Waffenstedtissä on uudesta viljaa, luotu. Tämä helpottaisi ihmisten ravitsemista. Olisi ollut hyvä, jos olisi tieteeseen pohjautuva ratkaisu kaikkialla yhteismarkkinoilla, mutta koska tämä on ollut jumissa nyt niin pitkään, meidän on annettava mahdollisuus niille maille, jotka tiedettä tukevat, mennä eteenpäin. Kiitos. You, Mr. Kiitoksia sitten herra Jacques. Le trilogue obtenu dans la nuit du trois au quatre Puhemies, joulukuun päätös on tällainen minimipäätös. Näin jäsenvaltiot kieltää GMO-viljelyn omalla alueellaan kuitenkaan ei tässä pidä harhauttaa itseään. Tämän takia olen eri mieltä tekstistä. Tässä ei ole kysymys ensimmäisestä vaiheesta, jossa annetaan poliittinen vastaus suverenella tavalla gmo kysymystä vaan tästä varsin symbolista luvasta, joka jäsenvaltiolle jätetään. GMO-ongelma on elintarviketurvallisuuskysymys. Mitään ei sanota siitä, että jäsenvaltiot pystyvät eh, vaatimaan jäljitettävyyttä ja merkintöjä GMO-tuotteissa, missä sen tuotetaankin. Tämä on, tässä on kyse se, että varannetaan leviäminen muihin viljelykasveihin. Mikään ei estä rajat ylittävää leviämistä sellaisen maahan, joka ei halua esimerkiksi GMO-viljelyä. Sitten GMO-ongelma on myös sivilisaatiokysymys, koska kyseessä on väline erittäin vahvojen yritysten käsissä, jotka voivat manipuloida elävää materiaalia tähän liittyy muitakin kuin prosaiset kysymykset, että tätä keskustelua käydään, ei käydä esimerkiksi Venäjällä. Thank you, Frau Lunacek. Lunacek. Kiitoksia puhemies, arvon naiset ja herrat. Miljoonat kansalaiset, olipa sitten kyse luomuviljelystä tai kuluttajista täällä yhteisessä Euroopassamme, jo vuosikausia pahoittelivat sitä, että neuvostossa tilanne jumiutunut ja kenttätoklon yritykset saivat tehdä mitä halusivat. Ja nyt on saatu askel eteenpäin otettua geenivapaata Eurooppaa kohti jokaisen kansalaisen, olipa sitten kyse ympäristöjärjestöistä tai kansallisyhteiskunnan järjestöistä, muist kunnioittaa sitä, että 27 geeniteknologista vapaata aluetta Euroopassa jatkossakin pysyy. Itävallassa esimerkiksi. Tilanne on se, että meidän pitäisi kuunnella kansalaisten päätöksiä. Hyvin paljon tehty, mutta paljon vielä täytyy tehdä. Genetikleikan yritykset, joilla on myötämääräämisoikeus jäsenvaltion kanssa sama, tasavertaisessa asemassa, ei ole kestävä tilanne lupamenettelyn osalta. Juncker lupasi uuden järjestelmän ja Andrew Kaittekin lupasi, että maaliskuusta alkaen aletaan tätä työstä ja tämä täytyy myöskin hoitaa kuntoon. Kiitos puhemies. Itse asiassa olen pidättäytynyt tästä käsittelystä, koska direktiivi ei täysin anna mahdollisuutta jäsenvaltioiden tehdä vapaita päätöksiä. Minä puhuin keskustelussa subsidiariteettiperiaatteesta. GMO tarkoittaa sitä, että geenit menevät yhdeltä laikkeelta toiselle ja tällä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Monikansalliset yritykset haluavat valvoa elintarvikeketjua. Meidän olisi pitänyt tässä direktiivissä tehdä heille selväksi, että he eivät voi olla samalla tasolla jäsenvaltioiden kanssa asioista päättämässä. Euroopan pitäisi olla, olisi pitänyt olla älykkäämpi, niin että olisi saatu kunnon kanta, se mitä herra Juncker lupasi, toivottavasti myös toteutuu. Madame. Joka hyvä, teillä on puheenvuoro.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 on kiihkeän keskustelun aihe, ei vain jäsenvaltioiden kesken, vaan myös jäsenvaltioissa yleensä mielipiteessä, joka on varsin jakautunut, minkä takia ei ole vielä selvää, miten tämä vaikuttaa kansanterveyteen, ihmisen terveyteen. Kyseinen teksti on saatu aikaan neljän vuoden neuvottelujen jälkeen, ja se on tasapainoinen kompromissi verrattuna direktiivin vuodelta 2001. Siinä on suuren, se tarjoaa suurempaa juridista varmuutta, oikeudellista varmuutta, ja jäsenvaltiot voivat kieltää tai rajoittaa GMO-viljelyn koko alueellaan tai osalla aluettaan. Se antaa jäsenvaltiolle valinnanvaraa, ei vain mitä tulee siihen, miten arvioidaan mahdollisia ympäristöhaittoja ja kansainvälisiä haittoja, voidaan tarkastella myös sosioekonomisia vaikutuksia, joita tästä saattaa syntyä ja miten tämä vaikuttaa yleensä maatalouteen. Tässä mennään siis aivan oikeaan suuntaan tässä annetaan paremmat takeet kansanterveydestä ja tämän takia äänestin puolesta. Kiitos. You, Mrs. Gardini, you have the floor for one minute. Gardini. Grazie, abbiamo... Kiitoksia puhemies. Me äänestimme täysin rinnoin tämän tekstin puolesta. Teksti on odotettu vuosikausia. Se mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat hyväksyä tai hylätä kiemoiden viljelyn omalla alueellaan. Uskon, että on erittäin tärkeää, että toissijaisuusperiaatetta kunnioitetaan – kun on kyse näin herkästä asiasta, joka vaikuttaa ympäristöön ja terveyteen ja elintarvikkeista, kun on kyse, tämä on merkittävä kysymys. Parlamentissa suuret ryhmät ovat tämän puolesta. Tämä osoittaa jälleen kerran, että me olemme se toimielin, joka kuuntelee tavallista kansalaista. Ja tämä vahvistaa meidän asemaamme, koska monet, suurin osa ihmisistä haluavat terveellistä, turvallista ruokaa lautaselleen. Aukkoja on kuitenkin vieläkin, kun on kyse esimerkiksi vastuukysymyksistä. Tämän osalta tilanne täytyy vielä korjata. Mikäli aineista tai taudista vahinkoa syntyy naapurialueelle, vahingot voivat olla mittavia ja silloin täytyy tietää, kuka niistä vahingoista on vastuussa. Kiitoksia sitten Jufrida, Kiitos. Kaikki tiedämme, että GMO on sellainen aihepiiri, josta käydään laajaa keskustelua ja noin 58 prosenttia Euroopan kansalaista vastustaa muuntogenisiä tuotteita. Eli jos yksinkertaistamme nyt, niin voidaan sanoa, että tässä on kaksi kantaa. On tieteellinen kanta, joka on ikään kuin näiden pahojen kanta, jotka haluavat GMOita ja sitten hyviä ihmisiä, jotka pelkäävät ja vastustavat niitä. Mutta tiedemaailma ei voi tähän argumenttiin yhtyä ja se, että tiedemiehet eivät ole yksimielisiä asiasta, on johtanut ideologiseen keskusteluun, jossa on unohdettu tieteiset seikat ja tämä on rajoittanut tutkimusta kovasti. Me edustajat pyrimme edistämään sitä, että jäsenvaltioissa jatkettaisiin tutkimusta, niin että voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä. Tämä on hyvä päätös. Joo. Edustaja Jaara. Nyt täytyy tunnustaa, että en kovinkaan paljon pidä tästä kompromissista. Kuitenkin äänestin sen puolesta, koska kompromissi kuitenkin heijastelee poliittisia realiteetteja. Kyse on nyt avatusta menettelystä aiemmin ei päästy eteenpäin, koska komissio jatkuvasti vastusteli yhdessä neuvoston kanssa. Nyt saadaan menettely, joka vastaa oikeusvaltion periaatetta, mutta kuitenkaan ei sekään ole täysin ongelmaton. Minulla on sitten toive. Toivottavasti geeniteknologian alalla Euroopan unioni pystyy jatkossa tekemään enemmän tutkimusta ja varsinkin riskiarvioihin meidän täytyy itse osallistua ja tehdä niitä itse. Mikäli vastustetaan, tämä ei riitä. Pikemminkin täytyy tehdä tieteistä tutkimusta ja sitten arvioida riskit kunnolla, koska kyse on suhteellisen uusista menettelystä, joten riskien määritteleminen täytyy hoitaa asianmukaisella tavalla kuntoon. Uh, Kiitoksia puhemies tekstiltä. On jonkinlainen Trojan hevonen, koska tässä mukamassa tämä vapauksia jäsenvaltiolle, niin kuitenkin kuluttajat, viljelijät annetaan äh, agrotalouden suuryritysten käsiin me emme voi hyväksyä tällaista. Meidän pitää voida puolustaa tuotteiden vapaata äh, kulkemista, mutta me tässä vaan liitymme yhä suurimpaan globalisaatioon ja tässä menetämme äh, ravintomme erityispiirteitä, ketä me haluamme täällä palvella kansalaisia ja joitakin osakkeenomistajia pörssissä, vaikka tiedämme jo nyt, että voidaan ruokkia ihmisiä ilman gmo laikkeitakin Tässä on kyse siitä, että tehdään oikeita poliittisia päätöksiä. gmo laikkeet joita meille sanellaan tämänkin tekstin kautta, eivät sovi yhteen so- elintarvikesuvereniuden kanssa. Se on kansalaisille sama kuin vapaus yksilölle. Meidän pitää voida päättää ja tuottaa sitä, mitä haluamme syödä ja syöttää lapsillemme ilman mitään terveysriskejä. Tämän takia minä äänestin tätä tekstiä vastaan vastaan. Um, our next speaker, Mr. Anne. Seuraavaksi edustaja Annemans. Collega's van alle tijden wordt... Kiitoksia. Kasvien jalostussa on uh, ollut uh, se on vanhaa perua, ei aina käytetty geeniteknologiaa, mutta meidän täytyy kuitenkin olla varovaisia. Uh, joskus on vaarat ovat tunnettuja ja joskus maatalouden elintarviketuotannossa täytyy ottaa huomioon ja sulke ne pois. Jäsenvaltioiden täytyy mahdollisesti itse voida päättää, viljeleekö se vai ei omalla alueellaan kiemoita. Tämä tarkoittaa sitä, että viljelijät eivät välttämättä voi viljellä vaikka haluaisivat, ja sitten joskus viljelijät saavat haluamattaan kiemoita lautaselleen. Kiemoiden täytyy olla täysin tunnistettavissa ja merkittyjä niin, että valinnanvapaus toteutuu myöskin sekä kuluttajan että kulut- tuottajan puolella niin, että väärinkäsityksiltä vältyttäisiin, totesi, että minä vastustin tätä tekstiä, siksi pidin tämän äänestysselityksen. Thank you. Our next speaker... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Polsak. Pani e, mistopresidentkinja. Ja... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, minä puolusin tätä ehdotusta, koska olen sitä mieltä, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden jäsenvaltiot saavat näin uuden välineen tämän uuden direktiivin myötä, sillä se tekee mahdolliseksi tehokkaan koordinoinnin GMO-asioissa omalla alueellaan ja maat voivat joko rajoittaa GMO-viljelyä tai jopa täysin kieltää sen. Nykytilanne pohjautui vuoden 2001 direktiiviin, jonka pohjalta GMOille annettiin keskitetty lupa EUn toimilten toimesta ja tarvittiin vain ilmoitusmenettelyä. No nyt siis Euroopan viranomaiset tutkivat, minkälaisia riskejä liittyy GMO-viljelyyn. Tämä on hyvin tärkeää, sillä tässä todellakin toteutetaan subsidiariteettiperiaatetta, josta aina puhutaan, mutta ei aina noudateta. Usein mietin, miten äänestäisin ja silloin mietin, parantaako ääneni kansalaisten asemaa. Minun nähdäkseni ääni tämän mietinnön puolesta oli myönteinen askel. Nykyinen tilanne on kestämätön. Jäsenvaltiot voivat olla vaikeuksissa suuriyritysten kanssa, mikä haluavat kieltää kiemoota. Aiemmin komissio pystyi hyväksymään kiemoa kasvieläkkeitä, vaikka jäsenvaltat vastustivat 19, jäsenvalta vastusti komission ehdotusta hyväksyä tietyn tyyppisen GMO-maissin 15.07 hyväksymisen. Siitä huolimatta komissio sen hyväksyi. Nyt on mahdollisuus, että asiasta voidaan viedä komissiotuomioistuimeen. Nyt jäsenvaltiot voivat itse päättää asiasta. Irlanti voi päättää kieltä ja vaikkakin komissio saattaa hyväksyä eri lajikkeita. Tämä on kaiken demokraattisin Lopputulos Tämän päivän äänestyksen jälkeen Irlannin kansalaiset äh, ja voivat vaatia Irlannin ministeriä pakeille silloin, kun on kyse kemoiden viljelystä. Ja tämä on tilanne, jota suurin osa kansalaisista varmaan kannattaa. Edustaja Samoska. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. eu kansalaiset mutta meillä poliitikolla ei ole yhtenäistä käsitystä geenimuuntoisista laikkeista. Jos me haluamme ratkaista nälän ongelman, se ei ole mahdollista ilman geenimuunneltuja lajikkeita. Argumentit vastaan väittävät, että meidän pitäisi olla varovaisia, on mahdollisia haitallisia seuraamuksia, kun nautitaan tällaisia elintarvikkeita. Meidän todellakin pitäisi olla varovaisia. Tämän takia minä tuin sopimusta sen pitäisi johtaa siihen, että muutetaan tätä järjestelmää, joka tähän mennessä on ollut käytössä, ja tämä tulee vielä vahvistamaan jäsenvaltioiden mahdollisuuksia toimia. Geenimuunnellut muuntogeeniset organismit, on, niitähän on tähän mennessä säännelty keskitetyllä tavalla ja jäsenvaltiolla on ollut vain rajallisia mahdollisuuksia toimia. Nämä uudet puitteet antavat laajemmat toimintamahdollisuudet ja suur, tarjoavat suurempaa oikeusta varmuutta niille jäsenvaltioille, jotka haluaisivat rajoittaa tai kieltää GMO-viljelyn. Thank you, Madam Chair. I wonder why... Kiitos. Puhemies, miksiköhän meillä on olemassa tämä elintarviketurvallisuusviranomainen, jos emme huomioi 24 viimeisen vuoden tutkimusta, miljoonia on pantu GMO-tutkimukseen, mutta ei ole kuitenkaan osoitusta siitä, että tässä olisi mitään riskejä liittyen ihmisten terveyteen tai eläinten terveyteen. Kyllä ymmärrätte, mistä huolestuneita, mutta politiikan on perustettava tieteeseen eikä tunteeseen, mutta keskustelu on pohjautunut vihreään ideologiaan, jonka pohjalta pelätään, että GMOt ovat eh, tekotuotteita. Ja kun näin helposti pääsee nyt pois tästä järjestelystä, niin yhtenäismarkkinat sirpaloituvat, mutta miten voidaan näin yhteistä politiikkaa ajaa? Tähän ei ole vastattu. Me tarvitsemme valinnan vapauden kuluttajille, laitetaan merkinnät ja voidaan valita ja kukin eh, tuottaja voisi valita, käyttää kykyä, muita vai ei sen sijaan, että jäsenvaltiot voisivat ne kieltää. Eh, tiede, innovaatio Tämä vie meitä eteenpäin Euroopassa. Kiitos. For one minute. Kiitoksia. Seuraavaksi Rowan McClarkin. When it comes to GM... Kun on kyse GMOista, me kaikki haluamme järkeviä päätöksiä, jotka perustuvat tieteelliseen näyttöön. Kaikissa maissa EU:ssa ei haluta päätöksiä perustaa tosiasioille. Tämä päivän äänestys mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat itse tehdä päätöksensä GMOiden viljelystä. Yhtynyt kuningaskunta nyt voi itse päättää, siksi me konservatiivit olemme ja olemme jatkossakin tämän puolesta. Hienoa, että valtaa palautetaan takaisin kotimaahan. One minute, please. Edustaja Wolf. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puhemies. Tämä, tätä tekstiä pidettiin tilaisuutena ja kansallisvaltiolle saada tois päätösvaltaa ja saada pä- va- valta päättää näistä kysymyksistä. Te kuulitte juuri konsertin jäsentä, joka sanoi, että tämä on hyvä syy toimia, mutta näin ei ole. 50 lauseketta tässä tekstissä tekevät varmaksi, että kansallisvaltioiden valtio pitää alistaa EUn laille ja kaikille näille 50 lausekkeille ennen kuin tällaisia päätöksiä voidaan missään tehdä. Tämä ei ole parlamentin valinta, tämä oli neuvoston ja komission päätös. Jälleen kerran tämä osoittaa kuinka paljon liikaa valtaa tälläkin paikalla on. Ei ollut mitään keskustelua, keskustelua siitä, ovatko GMOt hyviä vai huonoja. Ei ollut mitään järjestelyä etiketöinnistellä varmistettaisiin, että ihmisillä on varaa valita sitä, niitä elintarvikkeita, joita haluavat. Ei voida estää äh, leviämistä, risteytystä, eikä, eivätkä kansalaiset voi, voineet sanoa GMO-elintarvikkeille tai kyllä, jos näin haluaisivat. Kelly, one... Herra Kelly, minuutti. Mr. Kelly.

brittilehdistö ja moni meppi on sanonut, että tämän ennustuksen avulla annetaan taas toimivalta hallitukselle GMOiden osalta, mutta mietinnössä on vääränlainen otsikko ja siinä sanotaan, että mahdollisuus rajoittaa jäsenvaltioissa tai kieltää GMOiden käyttöä, mutta niin kuin aina täällä tehdään, niin mikään ei ole sellaista, mitä näyttää. Itse asiassa me äänestimme kanssa tarkastuksesta emme lainsäädännöstä. Nämä 50 laitet, näistä 50 laitettiin yhteen ja tarkastus 20, joka oli aina, joka oli palauttanut toimivaltaa, se jäi valtavan tarkistuskasan alle ja ne veivät suoratettia Isolta-Britannialta siksi hän tyhjää. Nyt herra Kelly. Kiitos puhemies. On hienoa, että voin sanoa äänestäni tämän mietinnön puolesta ja ryhmäni kansanpuolen niin ikään. Kuten aivan oikein sanoitte, me tarvitsemme tätä tekstiä. Yli puolet parlamentin jäsenistä oli tämän tekstin puolesta. 70 prosenttia itse asiassa äänesti tämän mietinnön puolesta. Tämä jo sinänsä on merkittävä argumentti. Jäsenvaltiolla on nyt lupa itse tehdä, mitä ne haluavat silloin kun on kyse tutkimuksesta ja innovaatioista esimerkiksi. Minun maassani tämä on tarpeellinen päätös. Ja tätä on odotettu pitkään. Jäsenvaltiot voivat itse tehdä päätöksiä, jotka päättää eri tavoin ja tehdä niin kuin ne haluavat. Minun mielestä tämä on edistystä vaikka loppujen lopuksi tulossa nyt ei ole aivan fantastinen, mutta kuitenkin hyvä. speaker for one minute. Seuraavaksi herra Zambaski. Госпожо председателстващ, уважаеми колеги, подкрепих предложението на докладчика, защото смятам, че то е разумно и съдържа... Puhemies, kollegat, minä äänestin ehdotuksen puolesta, koska mielestäni se on järkevä. Uusi asetus on kohtuullinen, sellainen, jota me tarvitsemme. Bulgariassa ihmiset suhtautuvat epäluuloisesti GMO laikkeiden viljelyyn ja tuotteista, kun niitä sisältävät, vaikkakin tämänhetkisen asetuksen mukaisesti mitään sellaisia säädöksiä ei ole suunnitteilla, jotka mahdollistavat sen, että GMO-tuotteita voidaan asettaa markkinoille tai kaupan. Siltikin on jäsenvaltiolla annettu mahdollisuus rajoittaa tai estää GMO-viljely omalla alueella. Minä uskon, että jäsenvaltiolla täytyy olla oikeus tehdä päätöksiä näistä kysymyksistä, mitä tulee Bulgarian suurin osa kansalaisista vastustaa GMO-viljelyä. Minä tuen heitä. Minä vetoan jäsenvaltioihin ja neuvostoon, jotta laajennetaan jäsenvaltioiden oikeuksia siitä, viljelläänkö GMO-laikkeita vai ei ja voidaanko niitä pitää kaupan. Sama koskee myös tuontia ja jalostusta. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Tässä äänestyksessä ei ollut kyse siitä, voiko Iso-Britannia viljellä GMO-tuotetta vai ei. Tämä oli vain yksi tarkistus 52, joka sen mahdollisia. Kaikki muut tekivät juuri päinvastoin. EU vei eh, tässä meiltä toimintavallan. Ei, brittiparlamentti on kuitenkin ainoa, jonka pitäisi pystyä päättämään GMO-viljelystä. Ja UKIP vastustaa myös EUn ja Seychellien eh, sopimusta kalastusmahdollisuuksista maajoiden alueelle. Tämä on uusi kolonialistista. EU antaa Seychellien johtavalle luokalle eh, rahaa ja vie tavallisilta kalastajilta kalastusmahdollisuuksia. Voin sanoa, että täällä parannassa puhutaan yhtä ja tehdään juuri päinvastoin tavalliseen tapaan. Mr. Hannan, one minute, please. Edustaja Hannan, minuutti. You, Madam Deputy Speaker. Kiitos, rouva varapuhemies. Hassu juttu. Kun me puhumme ilmastonmuutoksesta täällä parlamentissa, jatkuvasti me sanotaan, että tärkeää on tehdä kaikki päätökset tieteisen näytön pohjalta. Näin äänekkäästi aina sanotaan. Täysin päinvastoin, kun on kyse kiemoista. Yhtäkkiä ei olekaan kyse siitä, mitä tiedemaailma on mieltä, vaan pikemminkin, miltä tämä asia tuntuu ihmisestä. Ja tämä on demokratia. Ihmiset tekevät päätöksiä tunnepohjalta. Joskus päätökset eivät ole loogisia, eikä tämä vie niiltä arvoa. Jotkut ovat taikauskoisia, ei siinä mitään. Aivan yhtä väärin on vastustaa kiemoita kuin estätäkin ihmistä ostamasta kiemoita. Emme voi tehdä päätöksiä kuluttajan puolesta, mutta vähintäänkin tehkäämme päätökset kansallisten demokraattisten menettelyiden avulla sen sen, että pakotetaan kaikki mukautumaan 600, kaikki 600 miljoonaa ihmistä pakottamaan samoihin sääntöihin. Tämä näyttää alun perin helpolta kysymystä YouTubelta. Nyt oli tilaisuus antaa hiukan lisävaltaa takaisin ja sen valtioon niin olisimme varmastikin äänestäneet silloin puolesta. Mutta jos tarkemmin lukee tekstiä, niin ei tästä ollenkaan kysymys. Komissio tulee olemaan mukana jo kaikissa vaiheessa siinä määrin, että ovat jopa enemmän mukana asioissa kuin tällä hetkellä, joten tahtoisi joudumme äänestämään tyhjää. Ratkaisevan tärkeää kuitenkin on, että 20 tarkistusta olisi pitänyt äänestää yksin, koska sehän aidosti antoi toimivaltuuksia takaisin jäsenvaltiolle, mutta se unohtui muun muassa ja hukku, hukkui. Olisi kiinnostavaa nähdä ne jäsenvaltiot, jotka päättävät olla viljelemättä GMO-lajikkeita, kieltävätkö he eh, myös näiden elintarvikkeiden nauttimisen, joita tuodaan maahan. Esimerkiksi tämä olisi huomattava näkyy, jos ihmiset huomaisivat, että ei ole tarpeeksi eh, ruokaa syötävänä johtuvan tästä lainsäädännöstä. Mr. Finch. Kiitoksia herra Finch, minuutti. Chairman, um... Puhemies, me äänestimme sen puolesta, että äänestettäisiin tyhjää. Anteeksi, siis äänestin, luin tästä väärästä kohdasta. Me ainoa pidämme hyvänä sitä, että toimivaltaa annetaan takaisin, mutta ongelmana on täällä se, että tarkistukset ovat ristiriitaisia keskenään tavalliseen tapaan meillä on kuitenkin sellainen tilanne, että TTIP-sopimus vie kaikilta tältä keskustelulta ihan kaikin pohjan. Kiitos. Tähän päättyy äänestysselitykset. Yksi ilmoitusasia. Puhemies on saanut Kreikan viranomaisilta pyynnön